Bene. Niin, hyvä on. Me iniziamo. Niin, aloitamme välittömästi äänestykset. Olemme hiukan myöhässä, pyydän anteeksi, mutta tämä keskustelu tietysti tietysti oli hyvin tärkeä ja oli niin monia kollegoja paikalla. Meillä oli 25 puheenvuoroa, joten oli hyvin vaikea saada pidettyä kiinni aikarajoituksista, mutta toivon, että saamme nopeasti vietyä äänestykset lävitse ja ongelmitta. Me aloitamme herra Tosenovskin mietinnöllä. What are test vote. Allora pro, eh, proviamo a... Eh. Ah, c'è No, ma nous allons a faire une test de vote. Nyt ensin testaamme äänestyslaitteita. Koeäänestys alkaa. Testiäänestys. Nyt äänestys on päättynyt. Vielä uudestaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 45 paikalla siis. Niin, Pilar, onko ongelma? Ei, kaikki kunnossa. Selvä. Ja nyt sitten aloitamme. Tarkistus 108 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan Nyt tarkistamme siis, tai testaamme tarkistuksen 22. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Allora votiamo l'emendamento 9. Sitten tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty hylätty. Myös tämä on hylätty. Sitten tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, näyttäisi ainakin siltä. Tarkistus seitsemän puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- tarkistus 12 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Eli tarkistus 12 IMKO-valiokunnalta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 12 sisämarkkinavaliokunnalta. Äänestys on alkanut, äänestys päättyy. 35 puolesta, 11 vastaan hyväksytty. Tarkistus 120 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty, hyväksytty, 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty, tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 29 puolesta vastaan tyhjää Äh, vaikuttaisi siltä, että tämä on hyväksytty, mutta äänestämme koneellisesti. Äänestys on alkanut, eli tarkistus 29 kulttuurivaliokunnalta. Äänestys päättyy. 35 puolesta hyväksytty. Sitten 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 Anteeksi, minun piti vain katsoa tämä 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 128, niin, olkaa hyvä. Äänestys on päättynyt. 26 hyväksytty. Seuraavaksi 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106, 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 131 siis. Äänestys alkaa. Hylätty niin nipin napin. 132 puolesta. Tässä on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan ty- 14 siis IMKolta. Tarkistus 14 IMKO-valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistetaanpas. 14 oli tarkistuksen numero. Äänestys on päättynyt. 20 puolesta, 25 vastaan, hylätty siis. Sitten 32 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Eli tarkistus 23 regivaliokunnalta. Äänestys on päättynyt. 29 puolesta 15 vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistusta 72 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. 172. Äänestys on päättynyt. 21-24 hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Täällä on nyt ihan omituisia lukuja tänään. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 174. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 ja 177 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 179. Niin. 100, 177 ja 22, niistä äänestettiin yhdessä ja seura- nyt on menossa 179. Olemmeko valmiita? 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdessä 23, 180 ja 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää näyttäisi siltä, että se on hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 38 <laughs> vastaan, 8 puolesta. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 182 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty ilmeisesti, mutta tarkistetaan kuitenkin. Äänestys alkaa. Eli 26 Äänestys on päättynyt. Tarkistus 26. Tarkistetaan uudelleen, eli tarkistus 26. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 100, sitten 14 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30, 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 18 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty kompromissi 26 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty kompromissi 27 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan siis tarkistus 20. Äänestys on päättynyt. 22-24, eli tämä on hylätty. Sitten tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 218. Äänestys on päättynyt. Hylätty. No, nostakaa kädet kunnella. minä en näe oikein sinne kauas asti. Sitten 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistukset 41 ja 17 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 231 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 232 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 234 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhtenä ryhmänä 240 äänestetään 4.45 ja 48. Yhtenä ryhmänä siis. 245, 246, 247. Käykö näin? Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 148. Sitten 248 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa, eli 248. Mutazione chiusa. Äänestys on päättynyt. Tämä oli hylätty. 250 puolesta. Ja tässäkin mukana suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko, että tarkistetaan? On hylätty, mutta jos haluatte, niin tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 16.30. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi. Kom... Eli 255 on vedetty pois. Eli kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan Pilar vastaan vai puolesta? Eli tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36, 265 yhdestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 266 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 267 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 268 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 269 puolesta, tässäkin suullinen tarkistus mukana, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 21 siis. Äänestys on päättynyt. 24 puolesta, 22 vastaan hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 272 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 273 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdessä 274 ja 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 276 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 277 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 278 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 279 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 280 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhtenä ryhmänä 283, 84, 85, 86, 87, 88 ja 89. Yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten yhdessä 44 ja 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 290 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 1 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhdessä 72 ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 ja 60 6 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan siis tarkistus 8. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 ja 4 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77, 78 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 14 ja 6 yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 ja 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 92 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 9 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 7 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 17 puolesta, 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 96 puolesta vastaan tyhjää, hylätty hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 ja 100 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 289 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 43 puolesta, yksi vastaan. Ja nyt sitten tästä neuvotteluvaltuuksista puolesta Äh, siis äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 44 puolesta. Onnittelut tästä työstä. Sitten Kovaksin Kovak. Porto Kovas, no ja Sitten Kovacin mietintöluonnos. Ja siinä vain tästä päätöslauselmasta äänestetään, eli Kovacin päätöslauselmaesitys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 39 puolesta, yksi vastaan. Sitten Enchun lausunto. Sur le compromis 2 qu'il va présenter. Euh, Va bene, allora iniziamo il voto sul rapporto. Eli nyt aloitamme äänestyksen. Ensin kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi. Siellä on suullinen tarkistus. Olkaapa hyvät. Would like to propose... Niin haluaisin ehdottaa, että poistetaan viittaus ei-konventionaaliseen energiaan, energialähteisiin, koska en tiedä miksi tämä on tullut tällä tavoin tähän mukaan. Tarkistus on hyvin yksinkertainen. Pelkästään sanan non-conventional poistaminen. En oikein ymmärrä, miksi jos sitä ei ymmärretä, voi vielä lukea sen. European territorial uh, joka jättää täysiä mahdollisuuksia räjähtyisille hankkeille. Ajattelen sitä, että voidaan saavuttaa tehokas ja älykäs yhteys paikallisten ja alueellisten energialähteiden ja ei-konventionaalisten paikallisten energialähteiden välillä. Haluan poistaa tämän ei-konventionaaliset. Siete d'accordo? Tutti d'accordo sull'emendamento Sopiiko tämä nyt kaikille, tämä suullinen tarkistus? Hyvä. Eli kompromissi kaksi ja nämä kaksi suullista tarkistusta mukana puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kymmenen kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan siis koneellisesti tarkistus 17. Votazione chiusa. Äänestys on päättynyt. 21 puolesta 24 vastaan hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys on päättynyt. 43 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Seuraavaksi Langenin mietintö mm, tai lausunto. Olemmeko valmiita? Tarkistus 4. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää puol- hyväksytty, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty, tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 60, 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 ja 68 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65, 67, 70 yhtenä ryhmänä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 ja 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Me äänestimme tarkistuksesta 10 ja nyt sitten oli vuorossa 11. Pitääkö myös tarkistuksesta 72 äänestää? Niin, Pyydän anteeksi. Palaamme siis hieman taaksepäin. Eli 10 ja nyt sitten 72. 72. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan ja hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan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 hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 ja 97 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 24 ja 100 yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 98, anteeksi 25, 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 26 ja 103 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 ja 111 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 130 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 132 pu- puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 133 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 134 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 48 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 139 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 140 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 141 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ilman mikrofoni. 35. Olemmeko äänestäneet tarkistuksesta tästä 135? 135. Pilar. Siis 135, niinkö Pilar? Sorry, okei, okay, okei, okay, then it's fine. Okei, okay. okei, okay, okay, no problem. Kaikki kunnossa ei ongelmia. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. on kiusa. Äänestys on päättynyt. 37 puolesta, 6 vastaan, 3 tyhjää. Onnittelut. Ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Eli kyseessä suullinen kysymys ydinvoimaloiden stressitesteistä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 44 yksimielisesti siis hyväksytty. Ja sitten terästeollisuudesta sama juttu. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Tämäkin hyväksyttiin yksimielisesti. Kiitos oikein paljon yhteistyöstä äänestyksissä ja anteeksi, minulla oli vähän tuossa alussa ongelmia hahmottaa tuloksia. Seuraava kokous 27. marraskuuta, silloin äänestämme ja sitten vielä 28. ja 29 jatkamme kokousta. Viiden minuutin päästä aloitamme koordinaattoreiden kokouksen ja pyydämme, että muut poistuvat kokoussalista. Kiitos. Thank you.